Kello 12 on äänestys. Seuraavana meillä on Rova Kratsa Tsakaropulon mietintö koskien eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja. Me olemme hyvin edenneet tänä iltana ja me olemme ehkä mm, tässä, eh, kun minä ainakin ensin tässä eh, vuoron komissaarille. arvoisa Puhemies, olen todella monissa asioissa hyvin asiantuntijana. Opin tietysti samalla paljon arvoisat edustajat, kun komissio hyväksyi ensimmäisen sisämarkkinasäädöksen 2011, olemme edenneet siitä kovin pitkällä, kun olemme pyrkineet äh, parantamaan erityisesti pk-yritysten, myös muiden yritysten kilpailukykyä, ja olemme tämän toisen säädöksen myötä nyt päässeet varsin pitkällä ja olemme todella sitoutuneita jatkamaan Euroopan talouden elvyttämistä. Ja tämä osoittaa myöskin, että varanhoitoasetus ei ole vain varautumista varten, vaan sitä voidaan myöskin auttaa uusien investointi- ja kasvumahdollisuuksien rahoittamiseksi. Me tarvitsemme todella pääomaa, jotta voidaan rahoittaa kaikkia taloudellisia toimia kaikkialla Euroopassa tarpeet ovat suuret. Tiedämme, mitä vaikeuksia on saada pk-yrityksillä saada rahoitusta niiden toimien kattamiseksi. Ja ähm, sama pätee myöskin ei-pörssiin listattuihin yrityksiin ja tietysti myöskin pankkeihin. Infrastruktuuri on erittäin tärkeä tekijä, kun kysymys on kasvun aikaansaamiseksi Euroopassa. Joka vuosi 100-150 miljardia euroa investoidaan Euroopassa infrastruktuurihankkeisiin. Jäsenvaltioiden eivät pysty pelkästään näitä kaikkia rahoitustarpeita kattamaan ja sen takia tarvitaan sijoitusrahastoja kiinteistö sektori on myöskin tärkeä tekijä. 300 miljardia euroa on niiden panos infrastruktuurihankkeissa, mutta valitettavasti tämä on todella pirstaleista ja näin todella on vaikeuksia yrityksillä saada rahoituksesta. Meillä on itse asiassa yksi maailman kaikkein suurimmista suhdeluvuista. Rahaa on olemassa kyllä, mutta se on vain saatava käyttöön. Ja senpä takia meillä on tämä ehdotus näistä pitkäaikaisijoitusrahoituksista tänään keskustelun alla. Lainsäädäntö puite pyrkii takaamaan investointitarpeet äh, ilman, että että yritykset tästä liikaa rasittoisivat. Jo tällä hetkellä kymmenessä jäsenvaltiossa on vastaava lainsäädäntö olemassa. Tällaisia pitkäaikaisia lainoja siis siellä jo taataan. Ja monasti kysymys itse asiassa 50 erilaisesta rahoitusmallimahdollisuudesta ja tämä tekee tämän todella pirstaleiseksi. Ja tämä pitkäaikaissijoitusrahasto on instrumentti, jolla pyritään parantamaan näitä pitkän aikavälin hankkeita, joita todella kipeästi tarvitaan. Ja tietysti Barnier, komissaari Barnier puolesta haluan kiittää teitä äh, ja erityisesti Stille Kratsaa ja äh, varjoesittelijöitä tämän asian edistämiseksi. Monet äh, asiat on nopeasti ja ripeästi saatu ratkaistua ja meillä on nyt tämä hyvä teksti edessämme. Se todella myöskin heijastelee komission ehdotusta, joka tarkoituksena on edistää pitkäaikaisia sijoituksia. Tämä johtuu siitä, että olemme pyrkineet kompromisseihin ja yhteistyöhön. Meillä on ollut samat tavoitteet saada uudelleen kasvu uralle koko Euroopan parlamentti on tullut saman johtopäätökseen kuin komissiokin, kun kysymys on siitä, että on mahdollisimman paljon saatava varoja mahdollisimman laajalti investointeja saatava. Ja tämä tietysti kattaa myöskin yksityissijoittajat, joka myöskin on yksi aivan tekijöistä tässä asiassa näiden sijoitus palveluyritysten merkitys myöskin pohjannut siihen, että ne ovat todella johdonmukaisia ja niiden kautta myöskin voidaan näitä sijoitusrahastoja Euroopassa rahoittaa. Ekon valiokunta on nyt todella taannut tällä päätöksellään sen, että tämä lähtee hyvään suuntaan menemään ja PK-yritykset ovat edelleen kuitenkin vaikeuksissa saada rahoitusta. Haluamme siis sen takia juuri tätä rahoituksen kirjoja laajentaa, mutta ei pidä myöskään unohtaa sitä, että määriteltävä se, mikä yritys tarvitsee näitä pitkäaikaisia sijoituksia. Emme halua tietenkään joutua tilanteeseen, jossa monikansallisia yrityksiä pyritään auttamaan Ekon valiokunnassa on tietty prosenttimäärä, minimiprosentti, äh, kuinka paljon Euroopan ulkopuolisia yrityksiä voidaan rahoittaa. Ja tavoitteena on tietysti Euroopan talouden äh, kehittäminen, joten on tärkeää, että pysymme tässä tavoitteessa. Äh, velvoitteena on tietysti myöskin se, että kaikki lait ovat kansainvälisten sopimusten ja perustamisen mukaisia, ja komissio tutkiikin nyt, onko tämä vaatimus tullut täytettyä. Kaikkein tärkein asia tänään kuitenkin on se, että parlamentti pikaisesti hyväksyy tämän tekstin. Tarkoituksena on rahoittaa Euroopan taloutta ja vain sitä kautta pääsemme takaisin kasvun uralle myöskin komis- neuvoston kanssa asiat etenevät hyvin ja on varmasti ihan mahdollista ajatella, että trilogi alkaisi silloin, kun syksyllä uusi parlamentti astuu remmiin, niin että olemme todella kaikki sitoutuneita tämän Euroopan reaalitalouden jaloilleen saamiseen ja olemme nyt myöskin ymmärtäneet, mitkä ovat ratkaisut, jotta siihen päästään. Kiitos. Kiitoksia, komissaari Malmström. Rova Kratsa Tsakaropolo ei ole vielä tullut paikalle ja hän saa sitten lopuksi lisää enemmän puheaikaa. Ja me jatkamme seuraavaksi eh, kollega Kalfin budjettivaliokunnasta. Hyvä puhemies, rouva komissaari. Budjettivaliokunta on arvioinut, että tämä ehdotus pitkäaikaisrahastoista rahastoista on erittäin hyvä ehdotus ja tämä eh, myötä vaikuttaa reaalitalouteen Euroopan unionissa, erityisesti tällä hetkellä, kun eh, julkinen talous on huonossa kunnossa stimuloimaan kasvua. Täällä mm, on muutamia asioita, eh, Ensinnäkin jäsenvaltiot eivät eh, saa asettaa lisäehtoja näille rahastoille. Ja toiseksi nämä rahastot eh, eivät saa käyttää johdannaisia markkinoilla. Ja kolmanneksi eh, pitää ilmoittaa niistä instrumenteista, joita käytetään, että ovatko ne julkista vai yksityistä rahaa. Ja viimeisenä vielä täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, ettei käytetä vääränlaisia instrumentteja. Kiitoksia kollega Kalfin. Ja sitten siirrymme puolueryhmiin. Ja tässä rouva Lulling on e- viimeistä päivää täällä mukanamme. Ja olkaa hyvä sieltä paperipinon takaa. Mikrofon. Mikrofon. No no, <laughs> Monsieur le Président, Kiitos puhemies. Minun mielestäni komission ehdotus on hyvä ja rouva Kratsan mietintöön olen tehnyt yhden pienen tarkistuksen ryhmäni nimissä. Ja minä uskon, että että eh, parlamentti sille eh, antaa hyväksyntänsä ja mietin sitä mahdollisuutta, että nämä pitkäaikaissijoitusrahastot ovat olla osana tässä vaihtoehtoisen rahoituksen järjestämisessä Meillä on pitkäaikaisia investointirahastointeja ja tässä nyt sitten on väline käytettäväksi pitkä Eh, pitkäksi aikaa ja tällä tavalla saataisiin reaalitalouteen lisää rahoitusta. Mutta ei me pidä eh, siis täytyy ymmärtää, että näistä ei ole mitään hyötyä, jos se joustoa ole. Minä olenkin ehdottanut eh, minun tarkas, tarkistuksellani sen, että että tämä olisi osa vaihtoisista ratkaisuista. Siksi minä haluan tällaista, koska tällä tavalla joustolla saataisiin joustoa näihin kustannuksiin. Erityisesti on kysymys siitä, että investoija voisi voisi sitten, kun hän siirtää varoja toisesta mm, välineestä toiseen, niin hänellä olisi joustoa. Saataisiin investoille tällaista uskollisuutta tiettyihin rahoitusvälineisiin. Ja myös voitaisiin välttää kustannuksia jo- jolla synnytettäisiin täysin uusi rahasto. Tämä on hyvin lupaava tällaiset tällaiset erilaiset vaihtoehdot ovat mukana muissa direktiivissä, kuten vuodelta 2009 tämä nyt kuitenkaan ei tuo mitään uutta valvontaan, e- eikä tämä suojele sitä paremmin sijoittajia. Esimerkiksi kun katsotaan USITS-direktiivin artiklaa 48, niin miten valvontaviranomaiset toimivat, mitä sitten tehdään, kun katsotaan investointipolitiikkaa. Kreikan valtiovarainministeri myöskin kannattaa tätä ajatusta konkreettisista ja pragmaattisista ratkaisuista. Kiitos rouva Luling. Seuraavana El Kadrahui. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ensin haluaisin kiittää esittelijää todellakin hyvästä yhteistyöstä. Voin ryhmäni nimissä todeta, että aikaansaatu yhteisymmärrys on oikein hyvä näistä pitkäaikaissijoitusrahastoista. Näitä tarvitaan välttämättä. Tarvitsemme tuhat miljardia euroa 22, Euroopan 2020 strategian puitteissa. Meidän pitää aloittaa uusia projekteja, energiaprojekteja ja investoida, ja tähän tarvitaan rahoitusta. Totta kai on myöskin julkistaholla rahoitusvaikeuksia, joten meillä on suuria ongelmia edessämme seuraavalla vaalikaudella. Varat ovat vähentyneet 70 miljardista 43 miljardiin investointiprojektien osalta. Ja ongelma monissa jäsenvaltioissa on juuri infrastruktuuri, ja rahoitus, jotka ovat 75 prosenttia pankeista riippuvaisia. Tällä hetkellä pankit ovat varovaisia näiden projektien suhteen. He vaativat kovia pääomavaatimuksia ja muita vaatimuksia. Ja myös pk-yrityksillä on vaikeuksia päästä rahoitukseen kiinni ja tästä tulee se vaikutus, että kreikkalaisilla yrityksillä on, vain yhden kolmasosan mahdollisuus päästä lainoihin, ja muissa maissa se on jopa kolme neljäsosan mahdollisuus. Eli ne maat, joissa ovat suurimmassa vaikeuksessa, niillä on vaikeuksia juuri saada rahoitusta. Se on tämä erotus, joka on tässä tällä hetkellä edessämme, se on hyvin tärkeää ennalta ehto toiminnallemme tulevaisuudessa. Tietenkin pitää katsoa myöskin laadullisia määräyksiä ja toimielin investoijat ovat tällä hetkellä harvinaisia. Joten meidän pitää nyt organisoida asiat hyvin, määritellä ne tarkasti ja antaa näin mahdollisuus vetää varat myös pois rahastoista tarpeeksi ajoissa, jos niitä tarvitaan. Se pitää vain ilmoittaa. Meidän pitää katsoa myöskin, minkä takia rahoitusta näihin tarvitaan, kuinka pitkällä aikavälillä ja mihin niitä sitten investoidaan, vaikka infrastruktuuriin tai energia-alalle. Ja riskit pitää katsoa. Juuri infrastruktuuriprojekteissa pitää olla hyvin tarkat määrittelyt. Eli pitää investoida niihin, mitkä tuovat lisäarvoa. Ja sitten ei saa olla mitään yhteyksiä veroparatiiseihin tietenkään. Tämä vielä lopuksi. Tämä, tähän on myöskin ollut meidän kantamme ihan selvä. Kiitoksia kollega. Sitten Debake. Dank u wel, eh, voorzitter. Mevrouw de commissaris, goedenavond. Um... Kiitos puhemies, arvoisa komissio ja sen hyvää iltaa. Uskon, että tämä ehdotus on hyvin mielenkiintoinen. Tässä käy selvästi ilmi se, että kriisin aikana yritykset ovat huonosti saaneet rahoitusta. Minä itse olen tehnyt myöskin aloitteen, jotta PK-yritykset paremmin rahoitusta saisivat. Ja juuri tässä on osa tätä samantyyppistä prosessia, jotta rahoitusongelmissa painivat yritykset saisivat paremmin rahoitusta. Ja nyt todella haluamme myöskin moni muotoistaa näitä pitkän aikavälin hankkeita pienempien yrityksen joutossa. Tämä on todella välttämätöntä ja uskon, että julkinen valta usein hyvin vaikeasti saa nämä hankkeet toteutettua. Sen takia tämä tulee tämä ehdotus hyvään aikaan, mm, kun nyt kasvun mm, merkkejä on jo. Tämä varmasti myöskin edistää infrastruktuuritöitä. Mm, tässä on todettu, että säästöjä voidaan todella pyrkiä saamaan mukaan institutionaalisten sijoittajien kautta sillä tavalla, että myöskin niitä voidaan käyttää vaikkapa työ, tie tai muihin liikenneinfrastruktuihin, kun ilmasto on niille myönteisempi. Voimme todeta myöskin, että että useita säännöksiä on myöskin tehty, jotta yritykset saisivat paremmin pääomaa, ei pelkästään vain pankkirahoitusta, vaan myöskin rahoitusta pääomamarkkinoilta. Tällä tavalla voidaan monimuotoistaa näitä rahoituslähteitä, mutta tietysti on muistava myöskin yksityinen sektori, sen aloitteet, sekin vaatii hyvän investointi ilmapiirin ja yksityiset sijoittajat voivat nyt myös olla mukana tätä taloudellista kasvua luomassa. Tämä lainsäädäntökehys, jota meillä nyt tässä ehdotetaan, tuo todella ratkaisuja ja meidän on vaadittava vailla lisää näiden rahastojen hoitajille, lisää siis joustavuutta ja tässä on myöskin kysymys pitkän aikavälin hankkeesta tässä kehyksessä on nyt todella pidettävä huoli siitä, että rahoitusta saadaan lisää. Ja on nyt todettava myöskin, että itse asiassa tämä on ikään kuin tällainen yleislääke, koska kaikki ne säännöt, jotka olemme laatineet mm, rahoituksellisen ja muun epävakauden poistamiseksi, niin tietysti myöskin institutionaalisten sijoittajien mm, osuus on otettava tässä huomioon. Haluaisin vain siis mm, pyytää seuraavaa komissiota myöskin, että luotaisiin hyvä investointiilmapiiri niin, että myöskin institutionaaliset sijoittajat voisivat todella vastata tähän haasteeseen. Rakkaat kollegat, herra Mack, Voisitteko vähän hitaammin puhua, koska tuolta tulkit epätoivoissaan antavat merkkiä, että tämä menee aivan liian nopeasti. It's okay. Just one more sentence. Maybe that vielä yksi seikka siis komissiolle. On siis hyvin tärkeää, että seuraava komissio voisi tarkastella sitä, kuinka tämä lainsäädäntö vaikuttaa institutionaalisiin sijoittajiin, jotta he pystyvät markkinoilta löytämään ne oikeat tuotteet, joita he rahoittavat. Niin että pyydän, että komissio ähm, katsoisi tätä asiaa myöskin tulevaisuudessa, jotta todella reaalitalouteen saadaan lisää elvytystä. Kiitoksia kollega Eh, minä oletan, että myöskin liberaalit eh, Alankomaissa haluavat, että koko mannerteitä ymmärtää, mutta se ei ole mahdollista, jos puhutte liian nopeaa tulkeille. Sitten seuraa kollega Stolojan kolme minuuttia. domnule președinte acest proiect de reglementare europeană Tämä ehdotus eurooppalaiseksi asetukseksi vastaa siihen, mitä finanssimarkkinat ja talouselämä ovat pyytäneet e, täällä pitkäaikaiset sijoitusrahastot. Pankit ovat valta-asemassa Euroopassa, mutta ne ovat olleet hyvin varovaisia pitkäaikaisinvestoinneissa. Ja ne pankit rahoittavat lyhyemmän ajan hankkeita. Tällaiset pitkäaikaiset rahastot hoitavat sitten pitkän ajan hankkeita ja tässä saadaan käy, käyttöön monenlaisia varoja. Piensijoijat, piensijoittajat, jos se voivat luottaa näihin, niin täytyy vakuuttaa piensijoittajat siitä, että hallinto toimii hyvin ja että sijoitustoiminta on varovaista ja noudattaa sääntöjä mitä tulee salkun jakamiseen ja myös siihen, että sääntöjä noudatetaan ja vältetään intressieturistiriitoja. Tässä täytyy olla tällaiset ähm, varovaisuussäännöt käynnössä, käytössä. Kiitos. Sitten rouva Tomacic gospodine predsjedavajući europski dugoročni investicijski fondovi u prvi plan stavljaju ono. kiitoksia puhemies mitä tulee eurooppalaisiin pitkäaikaisiin investointirahastoihin niin tässä katsotaankin pitkän ajan välin kestäviä tavoitteita ja tämän jäsenvaltiot aika usein unohtavat. Usein he ajattelevat lyhyellä aikavälillä ja sen lisäksi monet jäsenvaltiot, heillä ei ole mitään kansallista strategiaa olemassa. Tämän takia olet tällä hetkellä jo pararikon partaalla. Kansalaiset odottavat poliittisten johtajien tulevan tietoisiksi näistä vakavista ongelmista, joita he kohtaavat. Mutta kuitenkin tällä hetkellä nämä varat sallisivat sen, että voitaisiin tehdä kestäviä investointeja tulevaisuuteen. Meidän pitää luoda sopivat olosuhteet investoijille investoinneille. Meidän pitää luoda oikeusperustaat ja luoda avoimuutta ja korruptiota pitää poistaa ja luoda veropolitiikkaa, joka tukee tätä. Nämä ovat oikeita tukia sille, että eurooppalainen talous palaa oikealle uralle jälleen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten me Katseaihin ei ole yhtään ilmoittautunutta, joten minä annan komissaari Malmströmille puheenvuoron. Kiitos. Kiitos tästä tärkeästä keskustelusta. Välitän kaikki kommenttinne komission jäsen Barnierille. Tämä on pitkään odotettu ehdotus, koska käytännössä nämä eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot antavat monille muille tämän tyyppisille rahoitusalan yrityksille mahdollisuuden päästä mukaan näihin pitkän aikavälin sijoituksiin, infrastruktuurihankkeisiin, sellaisiin hankkeisiin, joissa vaaditaan paljon pitkällä aikavälin investointia ja, ja myöskin startupit, uudet vasta aloittavat yritykset sekä pörssilistat listatut yritykset myöskin ovat hyvin tärkeä sijoituskohde näille sijoitusrahastoille. Ja tämä on hyvin tärkeää, jotta voitaisiin todella tila, rahoitussektorin tilannetta parantaa ja luoda kasvoja työpaikkoja. Sen takia onkin hyvin tärkeää, että saamme tämän asian vireille mahdollisimman pian. Kuten tänään sanottiin, tämä on ensimmäinen askel, mutta hyvin tärkeä askel. Ja toivon mukaan huomisessa äänestyksessä lähetätte tärkeän viestin, että työstämme tätä asiaa ja toivomme, että pian pääsemme sopuun jo seuraavan vaalikauden alussa syksyllä. Kiitoksia, komissaari Malmström. Keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna kello 12. Istunto keskeytetään ja huomenna jatkamme 8.30 ja myöskin esityslista on Euroopan parlamentin sivuilla nähtävissä. Ja haluan kiittää, kiittää